On ymmärrettävä syyt ja vaikuttimet ja toisaalta sitten se, minkä tyyppisiä toimia tarvitaan, jos tällainen tyyppinen kehitys halutaan pysäyttää. Tähän kaikkeen on pyrittävä yhteistyöllä. Tarvitaan Euroopan unionin jäsenmaita, tarvitaan myöskin istutuksia täällä. Unkari pitää metsäkysymyksiä tärkeänä prioriteettikysymyksenä ja me olemme panostaneet omalta osaltamme juuri metsitystoimiin. Kiitos. Kiitos edustaja Toot. Sitten seuraava puhuja on edustaja Delara Burkhardt. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dank, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Amazonin sademetsien palot ovat osittain seuraamusta ihmisten toimista. Raivauksella pyritään saamaan viljelymaata lisää ja tässä nimenomaan pyritään tuottavaan toimintaan. Ja kauppa, kauppa on yhtenä vastuussa tästä kaikesta. Ja nyt sitten on katsottava, voidaanko todellisiin toimiin ryhtyä. EU-merkkosuussopimusta ei voisi hyväksyä, jos ei se tarjoa selkeitä sitovia määräyksiä Pariisin sopimuksen noudattamiselle ja metsien suojelu- ja ihmisoikeuksille. Bolsonaron pelkkä uhkailu ei riitä. Jos halutaan ilmastokatastrofi todellakin eh, pysäyttää, toimiin on ryhdyttävä. Me voimme osoittaa olevamme eh, eturintamassa tässä, kun neuvotellaan esimerkiksi eh, lajien suojelusopimuksista. Sadat tuhannet nuoret osoittavat mieltään tämänkin viikon perjantaina, koska he eivät luota pelkkiin sanoihin, he haluavat meiltä todellista toimintaa. Toivottavasti emme petä heidän luottamustaan. Kiitos edustaja Burkhardt. Ja sitten edustaja Frederik Ries, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. On hienoa, että juuri te juhlatte tätä täysistuntoa. Kiitos myöskin komissaari Velalle. Tämä on kenties hänen viimeisiä keskusteluita meidän kanssamme. Amazon palaa ja tuhoaa maapallon keuhtoja, keuhkoja. Se on myöskin lietsonut mielipiteitä ja se on suorastaan dynamiittia kansainvälisille diplomaattisille suhteillemme, koska Amazon palaa, koko alue tukehtuu. Vastuu on tietystikin Bolsonarolle ja moraalisille tästä katastrofista, joka on suorastaan järkyttävä. Ja kyse on todellakin ikävästä noidankehästä. Hiilinieluista on nyt, muut, on nyt tulossa hiilidioksidin tuottajia alue, joka tuottaa päästää valtavasti hiilidioksidia ilmaan. Hiilidioksidia se on sitonut vuosisatoja. Palmuöljy, kaakamaissi, puu ja liha, niitä kaikkia tuotetaan metsäkatoa kadon runtemilla alueilla, mutta myöskin Euroopan maailman toiseksi suurin brasilaisen soijan käyttäjä kymmenen maailmalla tuotetusta metsäkatohaittaista tuot, yksi kymmenesosa metsäkatohaittaista tuotteista kulutetaan Euroopassa. Meidän täytyy myöskin varmistaa jonkinlainen sertifiointijärjestelmä, jota voidaan luoda tuotemerkki ei, tuotteille, jotka eivät aiheuta minkäänlaista metsäkatoa. Kiitos edustaja Riis. Ja seuraava puhuja on edustaja Mari Tussään. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente Kiitos puhemies, arvon kollegat. Amazon palaa. Tuli, joka tuhoaa metsiä, on tuho viimeistä rintamaa, joka estää ilmaston lämpenemistä, syntyy kuivuutta, talous kärsii ja luontoa tuhotaan. Amazonia ryöstöviljellään ja pelkästään voiton tavoittelun nimissä. Yritykset siellä ovat taustalla, maatalousyritykset, mutta myöskin muut toimijat, jotka ovat osittain eurooppalaisia. Mitään sääntöjä siellä ei ole. Siellä on niin kuin villi länsi, ei minkäänlaista valvontaa. Kuinka voidaan sietää se, että näin suuressa mittakaavassa kaksi eurooppalaista öljyalan yritystäkään ei kunnioita Pariisin sopimusta, jota aikaa toimia? Euroopan täytyy vihdoinkin muistaa luonnon oikeudet ja estää ekosysteemien tappaminen. Kyse on eurooppalaisesta elämäntavasta muut ylipäänsä. Miten voidaan suojella planeettamme tulevaisuutta silmällä petään? Meidän täytyy Euroopassa muistaa elävän planeetan rajat, eikä mennä niin rajojen yli. Kiitos edustaja Tussään. Ja sitten edustaja Sira Rego. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta Kiitoksia paljon puhemies. Amazon palaa ja, ja planeetalla ei ole aika. Ja jos otetaan huomioon, missä tilanteessa ollaan eh, niin, ja mikä vakava tämä tilanne, meidän täytyy toimia todella lujasti. Ja tämä, eh, tämä, näiden tulipalojen vaikutus on kolme, kolmenlainen. Se vaikuttaa biodiversiteettiin, se tuhoaa eh, viidakkoa ja, ja se on nimenomaan suoritettu lihan teollisuuden etujen mukaisesti ja se tuhoaa myöskin alkuperäisväestön yhteisöjä. Ja, ja tässä on kyse siitä, että oligarkit vain jakavat keskenään kakkua. Ja mm, äh, nyt saa jo riittää se, että eurooppalaisin rahoin ja äh, tuetaan tätä. Meidän täytyy, meidän täytyy kantaa taloudellisen mallimme seuraukset.

ja nämä henkilöt ovat eh, edustajat arias echeverra eh, agius saliba auram eh, joveva gallagher jones ja konen ja valitettavasti te tulette muut pettymään ja en voi nyt tälle asialle muuta mutta menemme eteenpäin puheenvuorolistassa ja haluaisin antaa puheenvuoron edustaja hildegard bentelelle. olkaa hyvä teillä on minuutti. arvoisa puhemies hyvät kollegat uutiset ja uutiskuvat amazonian sademetsistä ovat olleet hirveitä nähdä ja katsoa eikä tämä ongelma ilmene pelkästään Etelä-Amerikassa, vaan todellakin leikkauksia ja hakkuita tapahtuu muuallakin, Kanadasta Siberiaan, niin kysymys tietysti kuuluu, mitä voisimme tehdä, eh, jos haluamme säilyttää nämä korvaamattomalla tavalla hiiltä sitovat lähteet. Ensinnäkin EUn olisi puhuttava yhdellä äänellä, niin kuin kauppasopimuksissa, myöskin metsänsuojelukysymyksissä. Painotukset on laitettava yhteen vaakakuppiin ja näin 28 jäsenmaan näytettävä yksimielistä näkemystä. Ilmastokysymykset ja luonnonsuojelu ovat erittäin tärkeitä. Näiden pohjalta diplomatia on harrastettava. Nyt on uusi kausi alkanut täällä ja myöskin uusi komissio kohta astuu remmin ja Josep Borellin ja Jutta Urpilaisen lausumissa nimenomaan nämä kysymykset nostetaan esiin ja näin on oltavakin. Uusi vihreä sopimus ei käy pelkästään äh, sisäisesti, vaan tarvitaan sitä laajemminkin. On erittäin tärkeää, että äh, sertifiointikysymykset, metsäkysymykset ja istutuskysymykset nostetaan esiin silloin, kun kehitysyhteistyösopimuksia solmitaan. Näistä uusista välineistä olisi syytä keskustella. Kiitokset edustaja Ventele Ja sitten edustaja Isabel Santos, yksi minuutti. Ja pyydän todellakin, että pitäydytte näissä puheajoissa, koska oli kollegoja, jotka eivät nyt sitten saa puhua puheenvuorolista ulkopuolelta, kun täällä puhutaan niin pitkään eli edustaja santos. señora presidenta los incendios forestales en la amazonin alueen metsäpalot vaativat mielenkiintomme koska ne tuhoavat maailman keuhkoja ja, se, ja lisäksi siellä rikotaan ihmisoikeuksia ja nämä rikkomukset lisääntyvät ja alkuperäiskansojen yhteisöjä on tuhottu ja kaksi heidän johtajistaan, jotka olivat ympäristö- ja ihmisoikeusaktivisteja, on surmattu. Kaksi päällikköä murhattiin kesäkuussa ja näitä aktivisteja on paljon ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä tapahtuu ja äh, on tapahtunut erilaista häirintää siellä alueella ja meidän täytyy muistaa tämä, kun toimimme Euroopan unionina. Ja Brasiliassa on sanottu, että en pyri, pyritään löytämään uusia kaivosten sijainteja ja lisäksi äh, tutkimaan, äh, mihin voidaan levittää viljelmiä ja näin alkuperäiskansat joutuvat muuttamaan tieltä pois. Meillä on EUna vastuumme globaalin tason johtajana ja meidän täytyy pystyä puolistamaan Amazonin sademetsää ja ympäristöä ja pitää huoli siitä, että ihmisoikeuksia suojataan. Kiitokset edustaja Santos. Sitten edustaja Karsbru, Karin Karsbru, olkaa hyvä Fru Rouva puhemies, Amazonin alue palaa ja tämä on tärkeä asia koko maailmalle. Brasilian presidentti Bolsonaro e-, on osoittanut, että hän ei ota vakavasti metsäkatoa ja ilmastonmuutosta. Ja hän on sanonut, että hän eh, haluaa ulos Pariisin sopimuksesta yhdessä Donald Trumpin kanssa. Ja tämä haluammeko todellakin ottaa vastuun ilmastosta, haluammeko tehdä yhteistyötä, että Pariisin sopimusta noudatetaan. Jos me haluamme perustaa eh, Amazonasin, meidän täytyy käyttää niitä työkaluja, joita meillä on. Mercosur-sopimus on tärkeä taloudellisesti, mutta se tekee, me, antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden E, esit- asettaa paineita Brasilian hallitukselle. Meidän täytyy esittää e, selkeitä kestävyysvaatimuksia ja, ja, me, ja tämä on tehokkain työkalu, joka meillä on. Käyttäkäämme sitä. Kiitos. Kiitos edustaja Kasbru. Sitten annan puheenvuoron edustaja Francisco Guerreirolle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies arvon ministeri, komission jäsen, tosiasiat ovat täysin selkeitä. Euroopan unioni on pitkälti vastuussa Amazonin metsän tuhoutumisesta maataloustuotannon vuoksi ja siksi, että me tuomme soijapapuja Amazonin alueelta. Se, mitä me syömme, on osittain vastuussa Amazonin tuhoutumisesta ja se, mitä me syömme, vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka asuvat Amazonin alueella. Tämä on se syy, miksi arvon ministeri ja komission jäsen haluaisimme, että Mercosur-sopimus jäädytetään, jotta lihaa ja soja ei tuotaisi tuosta osasta maapalloa Eurooppaan. Tämä on vaikea asia, mutta nyt on erittäin tärkeää ryhtyä suojelemaan Amazonin biologista monimuotoisuutta ja alkuperäiskansoja. Kiitokset edustaja Gereiro. Sitten edustaja Wallis, äh, teillä on minuutti Thank you, uh, Kiitos, hyvä puhemies. Naudanlihan tuotanto on suurin syy Amazonin metsäkatoon. Ja jos halutaan loppu näille, olisi nimenomaan Brasilian lihan kysyntää vähennettävä. Mutta kuitenkin määrät täällä koko ajan tuntuvat vain kasvavan. 90 prosenttia kulutuksestamme tulee Brasiliasta tietysti jonkin verran rajoituksen esitetty, mutta tämä sitten aiheuttaa paineita eh, naudanlihan kasvatukselle. Ja sitten tilalle tulee esimerkiksi soijaviljelmiä ja sitten naudan kasvattavat siirtyneet Amazonin alueelle ja neljännes eh, metsäkadosta siellä on nimenomaan siksi, että nämä naudan kasvattajat tarvitsevat laiduntilaa eläimilleen. Eli nämä biopolttoaineen kestävyyspohjaisuuskriteerit ovat tärkeä asia on katsottava, miten nämä maiden käyttöalakysymykset hoidetaan. Kiitokset edustaja Wallis. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Nathalie Colin Österleelle. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti. Oui, merci, madame la Kiitos puhemies. Kun käymme kauppaa Brasilian kanssa, olemme osittain vastuussa Amazonin tuhoutumisesta. Me tuomme tuotteita, jotka aiheuttavat metsäkatoa ja metsien tuhoutumista, soijapapuja esimerkiksi ja naudanlihaa. Euran lihan, Euroopan unioni ei pidä pelkästään tuoda tuotteita alueelta, vaan myöskin vaatia kestävän kehityksen tavoitteiden kunnioittamista ja Pariisin ilmastosopimuksen kunnioittamista. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia sanktioita tulemassa, vaikka ei sopimuksia kunnioiteta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja olemme suojelleet biologista monimuotoisuutta. Puheenjohtaja von der Leyen on puhunut sen merkityksestä, että tervehdimme ilolla. Nyt pitäisi neuvotteluissa ottaa nämä asiat vakavasti. Me täytyy suojata kuluttajia ja myöskin eurooppalaista maataloustuotantoa ja teollisuutta saastuttavilta ulkomailta tulevilta tuotteilta. Merkosuursopimus ei vastaa näitä vaatimuksia, eikä se riittävästi anna vastuuta sille, jolle vastuu, vastuu kuuluu Amazonin tuhoutumisesta. Kiitos edustaja Colin Österle. Sitten edustaja Kathleen van Bremt, teillä minuutti. Olkaa hyvä. Thank you well, voorzitter. Kiitoksia paljon puhemies, arvon komission jäsen. Hienoa nähdä teidät teidät täällä tänään tärkeässä keskustelussa. Havaitsen, että puoluerajat ylittävällä tavalla Euroopan parlamentissa ollaan närkästyneitä siitä, mitä Amazonin alueen tapahtuu. Ja yksimielisyyttä tarvitaankin, jotta Euroopan unioni voi näyttää hampaansa ja auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Nyt on erilaisia keinoja tässä, mutta yksi tärkeä keinoa keino puuttua asiaan on kauppapolitiikan ajatteleminen uuteen uskoon. Kauppapolitiikan täytyy kulkea käsikäs kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tämä täytyy ottaa vakavasti. Kauppapolitiikan kautta täytyy varmistaa se, että metsätuhot lopetetaan. Siellä on kestävyyttä koskeva luku ja TST-kappale. Niistä täytyy tehdä todellakin sitovia ja pakottavia sanktiokelpoisia. Paremmin täytyy varmistaa, että meillä on hampaat myöskin jo etukäteen keskustelussa täytyy varmistaa tai vaatia sitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja metsäkato lopetetaan Brasiliassa. Tämä täytyy olla pohjana kaikille tulevalle kauppapolitiikalle. Katsokaamme eh, tulevina vuosina, että meidän hampaamme todellakin näkyvät. Kiitos edustaja Van Bremt. Sitten Seuraava puhuja on edustaja Itsaskun Bilbao Barandika. Ähm, yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidenta. Kiitoksia puhemies. Eh, tämä metsäpalojen aalto, joka on raivonnut ja, ja tuhonnut sekä eh, alkuperäiskansojen asutusta että viidakkoa. Se on eh, taloudellinen tyhmyys, se osoittaa sen, että sen takana on ei-kestävä poliittinen ajatus. Ja tässä, tässä kohtaa on todellakin tär- pidettävä tärkeänä siitä, että Letisian sopimus saatiin aikaan ja sen on allekirjoittanut Bolivia, Brasilia, Kolumbia, Ecuador, Guayana, Peru ja Surinam. Ja e, tämä sopimus pyrkii suojelemaan ympäristöä ja e, nimenomaan sitouttamaan nämä maat e, kansainväliseen järjestelmään. Ja Eh, meidän täytyy ryhtyä ennaltaehkäisy, sammutus ja uudelleen metsitystoimiin ja meidän pyrkiä estää, että, että maatalouden ja eh, karjatalouden tuotteet, joiden eh, tuottaminen on vahingoittanut Amazonin aluetta, että ne eivät pääse meidän markkineillemme ja meidän täytyisi asettaa arvot talouden edelle. Kiitos edustaja Bilva Barandika. Sitten edustaja Grace O'Sullivan, yksi minuutti, olkaa hyvä Eh, Kiitos puhemies. Olimme kaikki kauhuissamme, kun näimme kuinka palot etenivät Amazonin alueella. Ja Bolsonaro oli jopa rohkaissut eh, toimintaan. No, tässä kaikki olemme osa vastuussa tämän tyyppinen naudanlihan tuotanto on johtanut siihen, että on jouduttu raivaamaan laiduntilaa. tilaa päätöslausunnossa mietitään vastausta tilanteeseen ja on hyvä, ettei tässä keskitytä pelkästään kauppaan e, eikä e, tai halutaan ymmärtää se, että kauppasopimukset sellaisten maiden kanssa, jotka loukkaavat sopimusmääräyksiä ja rohkaisevat tämän tyyppiseen menettelyyn, e, eivät todellakaan kuulu näiden sopimusten piiriin tarvitaan tärkeiden ekosysteemien suojelua Amazonin sademetsät mukaan luettuina. Mehän tiedämme, että Monesti tällaiset suuret plantaasit ovat ulkomaisessa omistuksessa ja halutaan nopeita voittoja ja tässä sitten kärsii sekä hyvinvointi kuin myöskin terveys. Eli erittäin tärkeää olisi nyt saada aikaan tehokkaita vastatoimia. Kiitos. Edustaja O'Sullivan ja sitten edustaja Jose Manuel Fernandes. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Arvon että meidän täytyy taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tämä edellyttää maailmanlaajuisia koordinoituja toimia. Metsät ovat tärkeässä asemassa ilmastotarkoissa. Kestävyyden täytyy olla avainasemassa. Meidän täytyy itse johtaa esimerkin avulla. Meidän täytyy suojata Amazonia. Se on valtava alue, joka kattaa yhdeksän maata, ja kyse ei ole pelkästään Brasiliasta tietystikään. Euroopan unessakin meillä on kokemusta metsäpaloista. Me voisimme näyttää mallia muulle maailmalle niiden torjumisessa. Minun maassani vuonna 2017 meillä oli myöskin paloja ja yli ja moni ihminen kuoli metsäpalojen vuoksi. Euroopan unionin täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn. Sekin on avainasemassa. Meidän täytyy tehdä myöskin yhteistyötä muiden kanssa ja rahoitus täytyy myöskin varmistaa. Rahoitus täytyy antaa ohjelmille, joilla voidaan varmistaa se, että Amazon ja muut metsät ovat alueita, joilla pidetäänkin ihmisoikeuksista ja keskitytään kestävään kehitykseen. Ja kaiken täytyy ottaa vastuu. Fernandes. Sitten edustaja Cesar Luena, yksi minuutti, olkaa hyvä Iltapäivää kollegat. Me keskustelemme eh, eh, biodiversiteetistä ja metsätuhoista ja, ja, min, ja komission puheenjohtaja sanoi, että meidän ei pidä luopua Euroopan unionin johtajuudesta. Meidän, eh, tässä on kyse teollisuuden ja maatalouden intressit, maat, ympäristön suojelua vastaan ja, ja, ja, ja jatkakaa tätä strategiaa, koska jos ajatellaan, että, että me, meillä on tuotteita, jotka tulevat tältä alueelta, joita niitä, niiden tuontia täytyy rajoittaa. Hyvät e, naiset ja herrat, me, me taistelemme e, se taistelua, jonka voimme voittaa Euroopan unionin johdolla ja meidän ei pidä luopua eh, periaatteistamme ja meidän täytyy toimia määrätietoisesti.

ja meidän täytyy siis käydä yhdessä taisteluun näitä metsäpalioja vastaan. Bol- presidentti Bolsonaro eh, uhkaa, että hän eroaa Pariisin sopimuksesta. Ja me, tämä täytyy lopettaa heti. Meidän tämä on olennaisen tärkeä koko ilmastojärjestelmälle maapallollamme. Meidän ei pidä enää tuoda eh, soijaa eikä lihaa, jos se vaikuttaa al- alkuperäiskansoihin. Meidän täytyy esittää merkosurmaille selkeät selkeitä vaatimuksia kestävyyden ja ympäristön suhteen. Ja, me, ja me, meillä on nyt valintatilanne, sy, eh, suojelemme ilmastoa tai eh, tuemme eurooppalaista kauppaa. Kiitos edustaja Holmgren. Sitten puhuu edustaja Alexander Yksi minuutti, hyvä. Presidentin. Hyvä puhemies. Vuoden alun jälkeen 6004 kilometriä metsäala on palanut, eli kahdeksisen prosenttia, jos ajatellaan Itävallan koko maa-alaa. 80 prosenttia näistä raivauksista on tehty siksi, että on saatu näitä suuria tiloja perustetuksi ja ne ovat tilakooltaan sellaisia, että meidän on hankala sitä käsittää. On uskomatonta, että sademetsien raivauksia tuetaan. On erittäin vaikea ajatella, että mahdollistamme tuonnin merkosurmaista, vaikka omilla tuottajillamme on laadukkaita tuotteita. Jos metsäpalot tällä tavalla jatkuvat ja jos maan hallitus myöskin vain sulkee silmänsä, niin ehdottaisin kyllä selvää naudanlihan tuontikieltoa alueelta, niin kuin eh, Suomi EU-puheenjohtajamaana on jo ehtinyt esittää. Kiitos edustaja Bernhuber. Sitten edustaja Patricia on hyvä. Kiitos. Amazonin sademetsät ovat tulessa. Tulessa on alue, joka sitoo 20 prosenttia päästöistä metsäkadot ja nämä palot ovat ihmisten aiheuttajia, johtajien auheittajia, jotka vain haluavat hyväksikäyttää, hyväksikäyttää kaikkea ja kaikkia näitä kapitalistisia arvoja soveltaa. Alkuperää kansoilla on sanonta. Hyvä elämä Hyvä elämä, se tarkoittaa sitä, että ihminen kunnioittaa ympäristöään ja tällaista hyvää elämää tarvittaisiin nyt myös meiltä poliitikoilta. Meillä tulisi olla rohkeutta ö, ottaa uuteen tarkasteluun Mercosur-sopimus ja ymmärtää, mikä merkitys on kestävällä kehityksellä ympäristötekijöillä. Että pelkästään ympäristöaktivistit ei ole tässä mukana. On ymmärrettävä, että tämä ongelma koskee myös meitä ja me tarvitsemme jonkinlaisen suunnitelman, että saadaan näille metsätuhoille loppu. Edustaja Toija. Sitten annan puheenvuoron edustaja Tili Metsille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puhemies. 1990-2000 välillä yli miljoona metsä neliökilometriä menetettiin 800 jalkapallokentällistä tunnissa. Me tuomme soijaa, geneettisesti muunnettua soijaa ja kannustamme massiiviseen nurmen käyttöön tai nurmen tuotantoon eläinten ruokimiseksi. Ja entä sitten metsäsuojelustrategia? metsiä katoaa ja YMP kannustaa massiiviseen eläinten kasvatukseen. Komissio ehdottaa niin ikään vapaakauppaa sopimusta, Mercosur-sopimuksesta vain pahentaa tilannetta. Amazon palaa, se on palannut jo viikkokausia niin suuressa mittakaavassa, että se näkyy avaruuteen saakka. Meidänkin täytyy ottaa vastuu, meidän täytyy olla johdonmukaisia ja itse katsoa, miten me edistämme metsäkatoa ja meidän menevesi, olla kannustamatta Bolsonaro siihen, että hän uhraa Amazonin saadakseen aikaan elintarviketuotantoa siellä lisää. Frau Kollegin Metz, es folgt Frau Kollegin Spiraki. Spiraki ja puheaikaa. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Kaikki täällä puhuvat toimien puolesta, joilla Amazonin sademetsä saataisiin pelastettua. Jos tuhot laajenevat, niin niitä ei, ne ovat sitten peruuttamattomia. Mutta Bolsonaro ei kuitenkaan täytäntöön pane eh, suunnitelmia, eh, jotka mahdollistaisivat kestävän kehityksen. Hän vain sulkee silmänsä näiltä tuhoilta. Tässä tarvittaisiin vahvaa välinettä, jolla voitaisiin suojata eh, sademetsien tuho. Mercosur-sopimus on kytköksissä myös Pariisin sopimukseen ja sen tulisi olla sellainen, että voitaisiin vaikuttaa Brasilian toimiin näiden metsäpalojen ja tuhojen osalta. Nyt meillä on väline, jolla voidaan painostaa maata Meillä ei ole Indonesian ja Siperian suuntaan vastaavia sopimuksia. On erittäin tärkeää, että pystymme kiinnittämään huomiota metsien tilanteeseen ja myöskin kiinnittämään huomiota valvontatoimiin. Kiitokset ja sitten Metsola, olkaa hyvä. Viime viikkoina eh, eh, maailma on katsonut kauhun vallassa, miten Siperiassa, Alaskassa, Brasiliassa eh, metsää palaa ja ja samaan aikaan Euro, Euroopassa me, meillä on mm, oma metsätuhomme. Meillä on nyt ilmastohätätilan sijaan, meillä on ilmastokatastrofi. Koko järjestelmä on rikki. Meidän, meidän ää, poliit, poliittinen populismimme ja lyhytnäköisyytemme, sillä on katastrofaaliset seuraukset Ää, tulevaisuudelle, koska kaikki eh, tiedot osoittavat, että meidän se tapa, jolla me kulutamme ja käytämme maapallon voimavaroja on kestämätön ja, ja meidän, meidän, me olemme onnistuneet kieltämään jotkut pahimmista tuotteista, mutta meidän pitää mennä pidemmälle. Euroopan täytyy olla johtaja tässä ja meidän ja, eh, ja, eh, il, ja ilmastopaniikki on mielestäni aivan oikein, koska tällainen tilanne nyt on. Vielen Dank, Frau Kollegin Metzola. Es folgt... Kiitokset. Ja sitten ähm, Rova Evran, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur. Kiitoksia paljon, puhemies. Amazonin alueen tilanne on katastrofaalinen. Metsäkato vitsauksena on maailmanlaajuinen. Kyse ei ole pelkästään Amazonin alueesta. Heinäkuusta lähtien Indonesiassa myöskin on paloja mutta sielläkin teillä on kestämätön, mutta siitä ei ole paljonkaan puhuttu. Kauppasopimukset, niiden avulla pitäisi taistella näitä valtavia metsäkatoja vastaan, paloja vastaan. Kuitenkaan mukana ei ole mitään pakottavia toimia, ei Mercosur-sopimuksessakaan. Nyt ei riitä puhe. Kauppasopimuksia täytyy vihdoinkin ryhtyä pistämään kunnolla täytäntöön ja nopeasti. Kehityksen pitää olla hyvin nopeaa ja tehokasta lyhyellä aikavälillä. Nyt niin täytyy voida käyttää painostuskeinoja, myöskin keinoja painostaa valtioita, jotta ne lopettaisivat metsäkadon. Meidän täytyy myöskin ajatella maanviljelijöitä. Heillä täytyy olla vaihtoehtoja niin, että he eivät aina ryhdy metsää tuhoamaan. Täytyy varmistaa, että hyvistä maatalouskäytänteistä palkitaan. Kiitoksia paljon, edustaja Evron. Seuraavaksi edustaja Värborn. Olkaa hyvä. Herr talman. Förra sommaren så Kiitos puhemies. Viime kesänä meillä Ruotsissa oli isoja metsäpaloja ja tuki jäsenvaltioista oli, oli eh, mahtavaa. Me saimme Puolasta 130 palomiestä esimerkiksi. Metsäpalot aiheuttavat ihmisille, eläimille ja luonnolle valtavaa äh, vahinkoa ja todellakin tunnen myötätuntoa brasilialaisia kohtaan. Ja on nyt, kukaan ei maailmassa kuitenkaan sanonut, että ei pidä Ruotsin kanssa käydä kauppaa, kun siellä metsät palavat. Mielestäni vasemmisto on nyt väärässä, kun he pyrkivät eh, esittämään, että, että meidän pitäisi lopettaa kauppa Brasilian kanssa Mercosurin myötä ja eh, Eh, jäädyttää merkosur, Ja meidän, meidän eh, täytyy eh, nähdä, että Mercosur sitoo Brasilian siihen, että sen täytyy noudattaa Brasilian Pariisin sopimusta ja pitää kiinni, kiinni ja palata kestävään metsänhoitoon. Ja me, ja tämä aikaansaa suurempaa kasvua ja parantaa elintasoa. Meidän täytyy kaikkien pyrkiä mahdollisimman pian ratifioimaan Mercosur-sopimus. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten ilman listaa puheenvuoroihin, niin kuin tässä Hautala totesi puheenvuoropyyntöjä eh, on melkein tuplasti se määrä kuin mitä voidaan ottaa. Seitsemän kuitenkin eh, on mahdollista ottaa, eli Severia ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Mr. President, Commissioner Vella. Puhemies, komission sen Vella. Olisin aluksi todeta yksinkertaisia tosiasioita. Amazon tuottaa 20 prosenttia maapallon hapesta. Yli miljoona alkuperäiskansan asukasta on tällä hetkellä uhattuna. Metsäpalot ja tuhonneet Amazonia jo vuosikymmeniä. 85 prosenttia on tuhoutunut tästä Bolsonaron alaisuudessa. Valtavia alueita on tuhoutunut. Kyse tavanomaisesta tulipaloista. Amazonin tuhoutuminen nopeuttaa maapallon lämpenemistä. Samalla tuhoutuu biologista monimuotoisuutta ja alkuperäiskansojen elinkeinomahdollisuudet. Mitä me teemme sillä aikaa, kun Amazon palaa maan tasalle? Aimmeko vain itsua, istua ja katsoa vierestä, kun planeettamme palaa? Ei. Meidän täytyy toimia. Meidän täytyy toimia eilen Haluaisin kysyä komissiolta, mikä komission strategia on? Mitä EU tekee suilakseen ja puuttuakseen metsäpaloihin kautta maailman? Mitä toimia ja rahoituskeinoja voidaan käyttää hyväksi, jotta voidaan estää ja saada hallintaan nämä palot? Kiitokset. Saliva, tässä oli pieni väärinkäsitys, mutta te teidänkin vuoronne olisi tullut. Ja nyt sitten Arja Sente Verera, olkaa hyvä. Kiitoksia. Mercosur-sopimus on paras in, instrumentti, jolla voidaan suojella Amazonin metsiä. Jos me pyritään maailman tason johtavuuteen ka, ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, me tarvitsemme nimenomaan Mercosuria. Eh, Amazonin sademetsän tuho koskee meitä kaikkia, samoin kuin Afrikan, Aasian ja Oseanian eh, ongelmat, jotka asettavat eh, kestävän kehityksen tielle esteitä. Kolumbiassa let, saatiin aikaan Letisian sopimus, johon liittyivät Bolivia, Brasilia, Kolumbia ja muut maat liittyivät Amazonin suojelu, suojelutoimiin. Kuitenkin eh, G7-huippukokouksen toimet eivät vielä riittäneet. Me, tarvitsemme eh, mm, eh, sisäisellä, sisäisellä politiikalla me voimme vaarantaa kehitystä, jota on tapahtunut 20 vuoden aikana. Merkosur sopimus antaa meille mahdollisuuden korjata tilanne. Kiitokset. Rova Joveva seuraavana, olkaa hyvä. Spoštovani, eh, že nekaj časa poslušam o tem... Kiitos. EUn tulisi toimia esimerkinomaisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa. No, eh, näin ehkä teemmekin, mutta toisaalta pitää paikkansa myös se, että ei EU yksin voi toimia nämä toimet ovat sellaisia, että tarvitaan yhteistyötä kansainvälisesti. Ja erittäin tärkeää on keskustella asioista, neuvotella, mutta tarvitaan myöskin käytännön toimia. Pitäisin tärkeänä sitä, että jäsenmaat eivät ratifioisi Mercosur-sopimusta tässä tilanteessa – Meidän ei tule ummistaa silmiämme tältä Amazonin katastrofilta, vaan meidän on puututtava asioihin, meidän on toimittava. Ilmasto muuttuu, luonto muuttuu ja myös ihmisten meidän on muututtava, sillä muutoin ei hyvä seuraa. Kiitokset. John seuraavana, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Joskus tulee julkiseen tietoisuuteen asia, joka yksinkertaistaa monimutkaisen asian tavalla, että kaikki ymmärtävät sen. Amazonin palot ovat yksi esimerkki. Kyllä me täytyy saada Euroopan lisää puita, eikä se ole ainoa tulipalo, mutta Amazonin paloihin keskittyminen saa ihmisille tiettyjä asioita selkeytymään mielessä. Mikäli olemme huolestuneita ilmastokriisistä ja biologisesta monimuotoisuudesta ja alkuperäiskansojen elinoloista, jotka ovat uhattuina, niin täytyy muistaa, että kukaan ei ole saari. Kaikki liittyy kaikkeen, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kauppapolitiikka, kulutustottumukset Euroopassa vaikuttavat muualle maailmaan. EU-merkosuursopimuksen seuraamuksista olen huolissani. Pelkään, että taloudelliset edut jättävät varjonsa ihmisoikeudet ja ympäristön suojelun. En ollenkaan vakuuttunut teistä väittämistä, että EU jollakin tavalla pystyy vaikuttamaan ihmisoikeuksien ja ympäristön suojeluun Mercosur-sopimuksen kautta enemmän kuin aiemmin. Kun katsoo sitä, että kahdeksan vuotta kesti ennen kuin saatiin mitään aikaan Korean sopimuksen suhteen, niin minä pelkään vain, että Mercosur-sopimus on pelkkä porkkana. Kiitokset. Ja Konetsna seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat eipäs nyt teeskennellä viatonta. Me olemme keskustelleet metsäkadosta vuodesta 2017. Silloin esitin mietintön, joka parlamentti hyväksyi. Presidentti Bolsonaron äh, aikeista tuhota sademetsä olemme tienneet jo vuoden – mehän, meidän ei kannata teeskennellä, että olemme nyt järkyttyneitä. Miksi meidän piti odottaa niin pitkään, että saadaan aikaan äh, toimintasuunnitelma metsätuhojen ehkäisemiseksi? Me vain teeskentelemme, että olemme kiinnostuneita. Katsotaanpa tosiasioita silmiin. Metsää tuhoutuu ja metsät merkitsevät elämää. Tämä saattaa johtaa tuhoon meidän täytyy pysäyttää metsäkato ja tulipalot, olkaamme osa ratkaisua. Kiitokset. Seuraavana äh, Abraham, olkaa hyvä. Mr. President, dear colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat nyt olemme yhtenäisellä linjalla vasemmisto-oikeuston, kun tuomitsemme nämä dramaattiset sademetsäpalot. Mutta valittelu ei riitä, on ryhdyttävä toimiin. Euroopan unioni voi tässä asiassa tehdä jotain konkreettista. Meillä on paineita varten kauppavälineet olemassa sopimus on olemassa ja on pidettävä huoli siitä, että sen myötä ympäristöstandardit eivät alene ja että ennaltavaratumisperiaate mahdollistaa sen, että jatkossakin voidaan suojella ympäristöä. Bolsonarohan nyt kuitenkin tuntuu suhtautuvan tietyllä tavalla tähän sopimukseen. Kuitenkin hän on biodiversiteettinen monimuotoisuuteen sitoutunut. Hänen tulisi ainakin olla. Eli kauppasopimuksen ratifiointia kannattaa lykätä siihen saakka, että saadaan palot hoidettua ja saadaan tilanne helpottumaan jos maailman suurimmat sademetsät ja niiden palo eivät riitä syyksi, niin mikä riittäisi syyksi sitten sopimuksen pysäyttämisessä? Kiitokset. Ja sitten viimeisenä puheenvuorona Kelaimon, olkaa hyvä. Mielestäni tämä keskustelu ei ole mikään e, e, e, vasemmisto-oikeisto keskustelu, koska Bolsonaro on oikeistolainen, hän tuhoaa metsää kyllä, mutta hänellä on kollegoita vasemmalla, jotka tekevät samaa. Ja, meidän, ja, ja Amazonin metsien polttaminen on tällä hetkellä kannattavaa. On kannattavaa tuhota maailman keukoja. Ja niin kauan kuin tämä Euroopassa hyväksytään ja tuodaan sieltä kahvia ja tuodaan soijaa ja niin poispäin, niin he jatkavat sademetsän polttamista. Siis ollaanpa nyt tässä selkeitä. Merkosur-sopimus, jos se ratifioidaan, niin silloin Eurooppa eh, repii Pariisin sopimuksen eikä Brasilia. Meidän täytyy saada aika järjestely, jossa kaikki kauppasopimukset noudattavat tiukasti Pariisin sopimusta. Sitä ennen me emme voi sanoa kyllä Pariisin sopimukselle, äh, Mercosur-sopimukselle. Kiitokset puheenvuorosta. Näin catch-menettely on saatu päätökseen. Ja komission jäsen Vella sitten vielä lopuksi, olkaa hyvä. Sir. Thank you, Mr. Um... Kiitos puhemies. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että planeettamme kannalta sademetsät ovat tärkeä resurssi ja nämä palot todellakin ovat asia, joka mitä kaikkia huolettaa kovasti. Nämä palot nyt tietysti ulottuvat muihinkin maailman osiin. Tähän ongelmaan on puututtava ja kaikkiin näihin metsäpaloihin muuallakin päin maailmassa. Puhutaanpa nyt Siberiasta, arktiselta, arktisesta alueesta, keskisestä eh, Afrikasta tai Aasian alueista tarvitaan toimia ja on yhdistettävä voimavarat taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Metsät ovat tässä erittäin tärkeitä. Ne ovat tärkeä väline taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja metsien suojelu erittäin tärkeä asia myöskin. Ja meidän jokaisen tulee kantaa vastuumme siitä, että Pariisin sopimuksen pykäliä noudatetaan. Monet puhuivat tässä eu merkosur sopimuksesta Kestävä kehityksen luku kyseisessä sopimuksessa eh, on sellainen, että siinä Mercosurmaat ja EU, ilman muuta myöskin Brasilia, ovat hyväksyneet ja sitoutuneet siihen, että Pariisin sopimusta aktiivisesti täytäntöön pannaan. Siinähän on määritelty seikat liittyen myöskin metsitykseen ja eh, metsän hävitystoimiin. Ja liikkeelle on lähdetty eh, yksityisen tahon toimista ja Tärkeää on, että ei eh, sellaisilta tiloilta osteta tai pakata lihaa, jotka ovat juuri eh, metsää kaataneet. Ja kun kauppasopimuksesta puhutaan, niin se on eh, yksi osa laajempaa assosiaatiosopimusta, jossa yhteistyöpykälät ja ihmisarvopykälät ovat mukana, myöskin ympäristöä ja ilmastoa koskevat säännöt. Ja Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti ovat näiden myötä saaneet lisävälineen vuoropuhelulle ja yhteistyölle, ja näin markkinamme ja kansalaisemme saadaan lähemmäksi toisiaan. Monia askarruttaa se, että sitoumusten tulee olla riittäviä ja niitä tulee kunnioittaa. EU-merkki Mercosur-sopimuksessa on kestävän kehityksen ja vahvan kaupan luvut. Ja tässä nimenomaan huomioidaan myöskin eh, oikeudellisesti sitovina määräykset, jotka koskevat eh, ilmastotoimia ja toisaalta myöskin Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa komissiolla on erilaisia välineitä, joilla se voi varmistaa sen, että näistä sitoumuksia myös noudatetaan. Jos näin ei tapahdu osapuolen toimesta, riitojen ratkaisumenettelyyn voidaan mennä ja se on nimenomaan järjestetty koskemaan e-, erityyppisiä kysymyksiä. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää äh, voida luottaa siihen, että Brasilia sitoutuu niihin määräyksiin, joihin se on sanonut sitoutuvansa. Ja 2025 mennessä se 37 prosentilla leikkaisi CO2-päästöjen verrattuna 2005 vuoden tasoon. Ja tämän lisäksi toimintasuunnitelma, jolla äh, metsätuhoja vähennetään huomioiden Amazonin sademetsäalue ja EU sitten omia päästöjään on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä ainakin 40 prosentilla leikkaamaan. Jotkut ovat olleet sitä mieltä täällä, että myöskin kysyntäpuoleen tulisi puuttua, miten esimerkiksi markkinoida tuotteita tai ei markkinoida, jos huomataan, että ne jollain tavalla kytköksissä eh, metsäkatoon. Ja EU-markkinoiden, omien markkinoiden luominen on tässä tärkeässä roolissa. Omia sisäisiä sääntöjä EUlla on. Esimerkiksi eh, eh, tiettyä eh, puutavaraa ei huomioida. On erittäin tärkeää, että voidaan taata kuluttajille parempi tieto siitä, minkä tyyppisiä tuotteita kuluttaja milloinkin ostaa. On tärkeää, saada tieto siitä, miten tietty tuote on kytköksissä metsähakkuisiin. Ja voin viitata tiedonantoon, jossa monia muitakin tähän liittyviä toimia on nostettu esiin. Esimerkiksi sertifiointimenettelyt ja standardit, e, joilla pyritään edistämään nimenomaan sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden taustalta ei löydy metsähakkuita ja muut kuin sääntelytoimet, jotka lisäävät e, ketjujen avoimuutta ja mahdollistavat sen, että pyritään välttämään tuotteita, joiden taustalta löytyy metsätuhotoimia. On kannattava yhteinen sosiaalinen vastuu ja tämä koskee myöskin liiketoimintamallia ja tarvitaan sidosryhmäfoorumi, joka mahdollistaa hallitusten, osapuolten, liikemaailman edustajien ja järjestöjen edustajien välisen vuoropuhelun. Assosiaatiosopimuksen lopullinen teksti kauppaosion osalta eh, jaetaan, eh, välitetään eh, jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin hyväksyntää varten. Kiitokset herra Vella. Ja sitten tämän keskustelun päättää ministeri Tuppuraisen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies, arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Keskustelun päätteeksi haluaisin kiittää erittäin hyödyllisestä keskustelusta, joka koskee ja huolestuttaa meitä kaikkia. Olemme kaikki sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä kaikkeemme, jotta voimme suojella metsiämme. Meidän täytyy parantaa eu toimintaa näissä kysymyksissä ja jatkaa työtä sen puolesta, että pidetään kansainvälisistä sitoumuksista kiinni. Monet täällä viittasivat Mercosur kauppasopimukseen. Kauppasopimus pitää sisällään kestävän kehityksen kappaleen, joka on vastaa kaiken korkeimpia standardeja, kun sitä vertaa uudenaikaisiin sopimuksiin. Peruslähtökohta on se, että lisääntynyt kauppa ei saa toteutua ympäristön tai työolosuhteiden kustannuksilla. Päinvastoin sen pitäisi edistää kestävää kehitystä. Merkosuursopimus pitää sisällään erityisen artiklan, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Osapuolet sitoutuvat tehokkaasti pistämään täytäntöön Pariisin sopimusta. Lisäksi se on sitoumuksia liittyvät metsäkadon estämiseen. Oli miten oli. Niin kuin täällä Euroopan parlamentissakin, Neuvoston puolella on käyty keskusteluita EU-merkosuussopimuksesta, mutta keskustelut vasta varhaisessa vaiheessa. Riittävästi aikaa tarvitaan, jotta voidaan syvällisesti paneutua tähän assosiaatiosopimuskysymykseen. Tulee olemaan tärkeää kummankin instituution kannalta käydä rehellistä keskustelua sopimuksesta tosiasioiden pohjalta. Niin ikään haluaisin pistää merkille tai todeta, että avoin kunnianhimoinen ja sääntöihin perustuva kauppapolitiikka, joka perustuu arvoihin, kestävään kehitykseen ja tasapuolisuuteen, on Suomen puheenjohtajakauden prioriteettien joukossa. Nyt on todellakin tärkeää ryhtyä kiireisesti toimeen ilmaston suojelmiseksi. Toimenpiteiden aika on nyt, ei myöhemmin. Me uskomme, että EUlla voi olla tehokas rooli tai vaikutusta muihin, kun se osoittaa esimerkkiä muille. Siksi on erittäin tärkeää sopia kunnianhimoisista tavoitteista ilmastoneutraaluuden osalta Euroopan unionissa vuoteen 2050 mennessä niin pian kuin vain mahdollista. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy kertoa kaikkiaan säilyttää Amazonin metsät tuleville sukupolville. Valtavia vahinkoja on jo tapahtunut. Tätä pahoittelemme, mutta meidän täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn niin, että lisää metsäkatoa ei pääse syntymään. Meidän täytyy suojella metsiämme Amazonilla niin kuin kaikkialla muuallakin, koska meidän täytyy suojella meidän elämäämme, aisuutta elää. Metsäkato on maailmanlaajuinen haaste. Siihen liittyy monia monimutkaisuuksia. Tästä syystä yhteistyö neuvoston eri muodostelmissa on tärkeä osa menestystä. Yhä tärkeämmäksi muodostuu yhteistyö EUn ja EUn eri instituutioiden välillä. Siksi me olemme täällä tänään kaikki. Kiitos paljon jälleen kerran tästä keskustelusta ja aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun. Kiitos siitä, että kiinnitän huomiota siihen, mitä minä täällä sanoin. Kiitos ministeri Tuppurainen. Keskustelu päättyy tähän. Nyt pidämme ihan pienen pienen tauon tähän väliin.